Ja sitten seuraavasti esityslistan mukaan meillä on tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen 2013 esittely. Minä toivottaisin ensinnäkin tervetulleeksi tulintarkastustuomistumisen presidentin herra Da Silva Calteiran. Haluaisin antaa ensinnä puheenvuoron siis herra de Silva Caldeiralle. Domnule Caldeira, aveți cuvântul. Herra da Silva Caldeira, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitokset puhemies. Aloitan välittömästi. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, arvoisa varapuhemies, minulla on kunnia esitellä tässä Euroopan parlamentin täysistunnossa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta kolmetoista. Euroopassa eletään nyt merkittävää muutosvaihetta. Uudella Euroopan komissiolla on edessään lukuisia tärkeitä haasteita. Haasteista yksi on EUn budjettihallinnon parantaminen. Arvoisat parlamentin jäsenet, vuosikertomuksessamme todetaan, että tämän uuden menokauden alussa EUn varainhoito ei kaiken kaikkiaan ole vielä riittävän hyvää. Euroopan unioni on vastuussa paitsi rahojen käyttämisestä myös siitä, että rahat käytetään sääntöjen mukaisesti ja että saadaan aikaan tulosta. Mitä tulee EUn talousarviovarojen käyttöön, voidaan sanoa, että EUn talousarviosta suoritettiin vuonna 2013 maksuja yli 148 miljardin euron arvosta. Voimme todeta, että Äh, kyseisistä maksutapahtumista annettiin vuonna 2013 asianmukainen selvitys ja näin ollen tilintarkastustuomioistuin on antanut EUn tilien luotettavuudesta puhtaan tarkastuslausunnon joka vuosi vuodesta 2007 alkaen. Ja vuoden käytet, vuoden käytettävissä olevasta enimmäismäärästä 99 prosenttia on käytetty 322 miljardia euroa vuoden 2013 aikana. Ja tämä on kyllä merkki siitä, että EUn kassavirtoihin kohdistuva paine on kasvussa ja komission tulisi ennakoida EU-ohjelmien mahdolliset rahoitusvajeet laatimalla tarkoituksenmukaiset kassavirtaennusteet. Samalla komission tulisi varmistaa, että äh, EU-talousarviosta rahoitettavat äh, investoinnit heijastavat tosiasiallisia tosiasiallisia tarveita. Esimerkiksi tuorempien komission julkaisimien lukujen perusteella kävi ilmi, että rahoitusjärjestelyvälineisiin vuodesta 2007 alkaen suunnatuista varoista alle puolet oli tavoittanut lopulliset edunsaajat vuoden 2013 loppuun mennessä. Hyvät parlamentin jäsenet, EUn talousarvio tulee käytettyä, mutta liian monia maksuja ei vieläkään toteuteta sääntöjen mukaisesti. Ja kokonaisvirhetaso on ollut kaikkina niinä vuosina kuin me olemme asioita tarkastelleet yli kahden prosentin. Kun 2013 osalta tilintarkastustuomioistuin arvioi, että maksujen kokonaisvirhetaso on 4,7 prosenttia, vuonna 2012 se oli 4,8 prosenttia. Eli vuonna 2000 13 virhetaso on olennainen kaikilla menoaloilla. Ainoan poikkeuksen muodosti EUn omaan hallintoonsa käyttämä 10,6 miljardin euron kokonaismäärä. Tilintarkastustuomioistuin arvioi, että virhetaso on korkeampi kuin kyseessä ovat EU-varat, joita komission ja jäsenvaltiot hallinnoivat yhdessä. Samoin vaikka komissio ja kansalliset viranomaiset toteuttavat korjaavia toimia ja auttavat pitämään kokonaisvirhetasoa alhaisena, niin voitaisiin pyrkiä huomattavasti aktiivisemmin ehkäisemään virheitä jo ennalta. Esimerkiksi Virhetaso, jonka tilintarkastustuomioistuin havaitsi maaseudun kehittämisen alalla, olisi voinut periaatteessa laskea 6,7 prosentista 2 prosenttiin, jos kansalliset viranomaiset olisivat hyödyntäneet kaikkia käytettävissään olleita tietoja ennen kuin kulut ilmoitettiin komissiolle korvattaviksi. Pääasiallisia virhelähteitä, joihin kansallisten viranomaisten olisi kiinnitettävä huomiota, ovat tuken oikeuttamattomat ilmoitukset julkisia hankintoja koskevien sääntöjen rikkomukset sekä maatalousmaan pintalan virheelliset ilmoitukset. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi keskityttävä ensin virheiden ennaltaehkäisyyn eh, erityisesti, koska tällaiset virheet vaarantavat myös EUn menojen tehokkuuden ja vaikuttavuuden. Arvoisat parlamentin jäsenet, eh, ohjelmakaudella 2007-2013 keskityttiin ennen kaikkea käytettävissä olevien varojen käyttöön, sitten sääntöjen noudattamiseen ja vasta kolmanneksi oikeastaan tulosten saavuttamiseen ja tämän verrattain vähäisessä määrin. Tämän tilanteen täytyy muuttua. Vuosikertomuksessamme annetaan lukuisia esimerkkejä, jotka perustuvat vuoden 2013-2019 erityiskertomukseen. Nämä esimerkit osoittavat, kuinka tuloksellisuutta voidaan edistää lisäämällä tulospainotteisuutta. Tässä yhteydessä tilintarkastustuomioistuin suhtautuu myönteisesti komission aloitteisiin, jotka koskevat siirtymistä menokulttuurista kohti tuloksellisuuden kulttuuria. Tuloksellisuuden kulttuuri edellyttää mielestämme seuraavia osa-alueita. Ensinnäkin EUn ja kansallisella tasolla on sitouduttava aidosti saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset EUn rajallisten taloudellisten resurssien avulla. Toiseksi tarvitaan asianmukaisia tulostavoitteita sekä luotettavia tietoja niiden saavuttamisen edistymisestä. Kolmantena ja kaikkein tärkeimpänä tarvitaan oikeita kannustimia hyvään tuloksellisuuteen sekä seuraamuksia joita sovelletaan tulo, tuloksellisuuden jäädessä heikoksi. Nyt paine on ennen kaikkea keskittynyt siihen, että halutaan käyttää rahat tai muuten on vaarana se, että rahat ikään kuin menetetään. Ja kun ajatellaan Euroopan unionin varainkäyttöä, siitä tulisi tehdä näkyvämpää. Ennen kaikkea komission tulisi parantaa vuosittaisia arviointikertomuksiaan tehokkuudesta todella, kun pyritään EU 2020 tavoitteisiin. Arvoisa puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, EUn varainhoidon parantamisessa ei ole kyse valinnasta varojen käytön, sääntöjen noudattamisen ja tulosten saavuttamisen välillä. Kyse on näiden kaikkien kolmen osa-alueen samanaikaisesta toteuttamisesta. Ja jos meillä olisi selkeämmät äh, tavoitteet, yksinkertaisemmat äh, varainkäytöjärjestelyt, äh, talousarviohallinnoitavuus paranisi. Ja Tilintarkastustuomioistuimen varahoitovuodelta 2013 julkaisema vuosikertomus osoittaa, että toimielimemme on täysin sitoutunut avustamaan Euroopan parlamenttia, jotta näitä tuloksia saadaan aikaan. Kiitos. Kiitoksia herra Da Silva Caldeira. Seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Georgieva. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitoksia kovasti, rouva puhemies puheenjohtaja Caldero, rouva esittelijä. Aivan aluksi haluaisin toistaa tälle täysistunnolle, e, miten arvostamme tätä vuosikertomusta ja niitä rakentavia e, suosituksia, joita tuomioistuin siinä meille antaa. 2013 vuoden virhemarginaali oli 4,7 prosenttia. On aika kaukana vielä siitä kahden prosentin virhe, virheprosentista, siitä tästä merkitsevästä virheprosentista, johon tavoittelemme, mutta oli se kuitenkin huomattavasti, oli siis, on siis jonkun verran alempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 4,8 prosenttia. Tärkeää on kuitenkin huomata, että, että, että menneiden vuosien tendenssi, jossa tämä virheprosentti oli jatkuvasti vain korkeampi, on nyt sitten kääntynyt laskuun kun ajatellaan sentään, että kysymys sen lähestä 140 miljardista eurosta komission tukemia ohjelmia. Minun kollegani komissio ovat pyrkineet nimenomaan ottamaan onkeensa tuomioistuimen suosituksista ja saaneet käänteen, käänteen aikaiseksi. Tästä jää kuitenkin käteen kaikkein tärkeimpänä viestinä se, että meidän pitää sinnikkäästi jatkaa tätä työtä tehostavaa työtä. Toisekseen meitä lohduttaa se tieto, että voimme vakuuttaa nyt kansalaisillemme ja omalla henkilökunnallamme, että, että, että tässä järjestelmät ovat tällaisia, tällaista materiaalista väärinkäytöksistä ja virheistä vapaata. Tämä on seitsemäs vuosi peräkkäin, jolloin työmme on kantanut hedelmää. Eli että tämä komission, komission ohjelmointimaksujen virheprosentti jää alle kahden prosentin. Ja kaikki ovat saaneet tällaisen myönteisen tarkastuslausuman myöskin tuomioistuimelta. Näinpä tuomioistuin kiinnittäköönkin huomiota sitten tällaisen yhteisvastuullisiin hankkeisiin, niin kuin on tehnytkin. Aiemminkin olen todennut, että että muuan äh, seikka vaikuttaa näiden, äh, näiden äh, virheisiin ja erittäin monimutkaiset julkisten hankintojen, valtion avun kelpoisuussäännöt. Nämä nimenomaan aiheuttavat sitten se, juuri näitä vaikeuksia. Meidän pitää nyt sitten yhdessä jäsenmaiden kanssa pyrkiä identifioimaan Äh, toimet, äh, koska tämä on ainoa keino, jolla todellakin saamme sitten kelkan käännetyksi ja tulokset paremmaksi myöskin tällä saralla lähivuosina. Äh, on hyvä myöskin muistuttaa arvoisia parlamentin edustajia siitä, että, että, että muutama kulmakivi näissä ongelmissa on, on nimenomaan tämä monivuotisuus näissä ohjelmissa, kun sen taas sitten tuomioistuin tekee tarkastuskertomuksessa kerran vuodessa. Usein päädytään tilanteeseen, jossa tilanne tietysti jonkin ohjelman kokonaisuuden osalta sitten paranee siellä loppupuolella toteuttamistaan, mutta ei missään vaiheessa ehdi tähän tuomioistuimen kertomukseen. Esimerkiksi aiemminhan oli 2002 prosenttia kaikista äh, maksuista äh, olivat äh, jollakin tavalla virheellisiä yhteisesti laskien. En minä nyt halua tietysti puolustaa tässä omaa asemaamme. Kaikkein tärkeintähän on luoda katse eteenpäin. Ja eteenpäin katsomisessa on kaksi selkeää kiinnekohdetta. Ensinnäkin Eli tämä 2014-2020 ohjelmajaksolle on otettu uusia sääntöjä, lähinnä kolme kolmeen pääkohtaan nojautuen. Yks, yks, yks, yksinkertaistaminen, byrokratian vähentäminen ja sitä kautta tietysti sitten virheiden vähentäminen, tällainen omistajuus, yhteisvastuullisuus tähän yhteisesti hallinnointuihin rahastoihin tai rahoihin, rahoituseriin ja sitten tietenkin äh, kansal- kansalliselta tasolta lähtien. Ja sitten äh, kannustimet vielä. Äh, aika hyvä kannustin on, on, ovat jonkinnäköiset sanktiot, ja kyllä seuraavalla kaudella tällainen sitten tulevat toteutumaan. Toinen seikka, jota haluan tässä painottaa, ja tuomioistuinkin pyrkii tähän suoritus tapaan ja tuottavuuteen painottamaan työtä. Minä haluan oman, omaakin työtäni siihen suuntaan kääntää. Pyrin tekemään läheistä yhteistyötä komissiokollegoiden kanssa, jäsenmaiden ja muiden rahafinanssisektorin toimijoiden kanssa. Haluaisin vakuuttaa parlamentille myös sen, että me otamme todellakin tosissamme äh, suorituksen siltä osin, että perustettaisiin toimielinten välinen äh, äh, yhteistyöelin sitten tätä tuottavuutta selvittämään. Se on ihan ensi viikolla syntymässä aikaa, ei ole tärvättävissä. Kansalaiset odottavat meiltä näyttöä siitä, että me huolehdimme, pidämme hyvää huolta siitä rahasta, jonka he meille antavat heidän etujensa palvelemiseksi sen vuoksi äh, äh, äh, puheenjohtaja Caldero yhdessä kanssanne kävelemme, kävelemme kahden jalalla yhteen sopivuus ja tuottavuus, jotta saamme sitten mahdollisimman hyvän tuloksen aikaisemmin. Kiitos. Kiitoksia kovasti Rova komission jäsen. Seuraavaksi keskustelu aiheesta. Ensinnä puheenvuoron saa Rova Geresle. Puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti, parhaat kollegat. Tässä tilintarkastustuomioistuimen yksi merkittävimmistä havainnoista on se, että tuloksellisuus on oikeastaan vasta kolmannella siellä. Kaikkein tärkeintä on rahan käyttäminen, kuluttaminen. Ja rouva komission jäsen, jos te lähdette tähän taistoon tuloksellisuuden puolesta, niin sitten olette kyllä minun sankarini. Minä olen kaiken tämän kuullut jo kymmenen kertaa, että seuraavalla ohjelmointikaudella monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa kaikki on aivan toisin. Niinpä niin. Nuorisotyöttömyys, mitä olemme esimerkiksi tehneet sen torjunnassa? Öö, öö, romanien integraatio, mitä olemme sen suhteen tehneet. Tuloksia meillä ei juurikaan ole ja siksi me keskitymme näihin virhetasoihin ja toki sekin on tärkeää ja siihenkin liittyy monia kysymyksiä. Miksi tilintarkastustuomioistuimen virhetasoarvio aluepolitiikassa on niin erilainen kuin komission 2,8 prosenttia, 6,9 prosenttia. Tässä on aikamoinen ero. Sama koskee myös maatalousmenoja, usean prosentin ero virhetasoarviossa. Onko tässä jonkinnäköinen eturistiriita mahdollisesti? Teillä on kyllä rouva komissio ja sen aika paljon tässä vielä tehtävää. Sitten rahoitusvälineet. Miksi 47 prosenttia rahoista vain saavuttaa lopulliset edunsaajat? Tämä on aika vähän. Ja kyllä valitettavaa on, jos ei keskitytä tuloksiin ja tuloksellisuuteen. Ja tässäkin aika alkaa kyllä olla jo vähissä, arvoisa komission edustaja. Sitten vira- jäsenvaltioiden viranomaisten antamat virheelliset tiedot. Pääosastojen vuosittaisissa kertomuksissa havaitsemme, että komissio on tehnyt hyvin suuria korjauksia. Ja kyllä tässä täytyykin kysyä, että tarvittaisiinko väärästä tiedottamisesta jäsenvaltioille myös sanktioita, niin kuin euroalueenkin suhteen on. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Gressler. Sitten Rova Jala Sender. Kaksi minuuttia. Kiitoksia herra Caldera, Rova Gergiova, teidän uudessa tehtävässänne. Ja kiitos herra Kalleira myös teidän tilintarkastuomioistuintenne ponnistuksista, uudesta analyysistä, uusista hankkeista, uusista ehdotuksista, jotka ovat urheita. Meillä on uusi komissio, uusi parlamentti ja uusi varanhoitovuosi. Ja sama kriisi on ollut seitsemän vuotta päällä ja se on todella kuin raamatullinen vitsaus. Siksi meillä on haasteitakin, yhä vähemmän varoja, vähemmän kuin koskaan maksumäärärahoja. Junckerin 300 miljardia investointia varten kyllä, mutta siellä tarvitaan vaikeita ja monimutkaisia rahoituskuvioita. Niistä on varoittanut myös tilintarkastustuomioistuimen ja rouva Kerkevä niitä valvoa. Ja sitten toisaalta, kun ajatellaan pankki välineiden valvonta, Se on yhä vaikeampaa sekin ja siinä tarvitaan yhteistyötä eri yhteisön talousviranomaisten kanssa. Ja sitten uusia hätäkelloja, myös ajatellaan omia varoja esimerkiksi. Tuomiston jälleen kerran toteaa, että siellä on uskottavuusongelma. Ja miten voidaan laskea BKT eri maissa, että voidaan tätä talousarviota, joka yhä liian jotenkin kasvattaa. Ja täytyy miettiä myös omia varojaita yhä vähemmän. Siksi tässä on suurta huolta olemassa eikä pelkästään menoissa, vaan ennen kaikkea myös tuloissa. Joka tapauksessa olen kiitollinen herra Kaldeiralle ja tilintarkastustuomioistuimelle, että he ovat yksilöineet sen, mitä me olemme käyttäneet Euroopan varoista 2013. 290 e- euroa kansalaista kohden ja 290 euroa vuotta kohden, asukasta kohden on käyttänyt talousarviostamme, ja siellä on olennainen virhetaso, siis vain, tietenkään ei mitään euroa saisi mennä hukkaan, mutta virhetaso on vain 13 euroa per asukas ja vuosi. Vaikuttaa vähäiseltä, mutta vaikka vähän se on, niin kyllä työtä on jatkettava valvonnassa. Se on perustavanlaatuista. Joka tapauksessa olen kiitollinen jäl- vielä kerran tilintarkastustuomioistuimelle siitä, kun että huomioidaan myös suuntaviivat ja mittakaavat, jossa ajatellaan, kuinka paljon yhteisen maatalouspolitiikkaan on pantu, että se on suppinen vaan päin, ja siellä on vähemmän ehkä virheitäkin, ja sen sijaan maaseudun kehittämisessä meillä on virhetaso ehkä vähempi suuruudeltaan, mutta kuitenkin kaksinkertainen, 6,7, vaikka sekin on vähän pienentynyt. Kyse on suuntauksista ja mittakaavista, jotka ovat erilaiset. Siksi olemme sen puolesta, että tilintarkastustuomioistuin antaa niitä suositukset ja saadaan tuloksia aikaan, kannustimin saadaan aikaan kulttuuri, jos ei katsota vain vähemmän menoja, vaan että meillä on myös voimakkaampia seuraamuksia niin, että saadaan kansalaisille ja hallinnolle lisää mahdollisuuksia. Kiitoksia sitten herra Czarnecki. Puolitoista minuuttia. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää presidentti Caldeiraa ja herra Lassaroa. On mukava tavata teitä muissakin merkeissä kuin kuulemistilaisuuksissa. Ja komission jäsen Georgieva Newsweek-lehdessä tällä viikolla äh, on kartta äh, eri maan osien ongelmista. Ja Euroopan kohdalla toiseksi suurin pahin ongelma on juuri nuorisotyöttömyys. Ja me käytämme äh, sen torjumiseen hyvin paljon rahaa, mutta en tiedä käytetäänkö nämä rahat viisaasti mm, uskoakseni ei käytetä. Ja täytyy kyllä ihan suoraan sanoa, että on hyvä, että kertomuksessanne tämäkin ongelma nostetaan esiin. EU-rahojen hallinnointi ei ole tilanteena tasalla. Sitä täytyy todella parantaa. 322 miljardia euroa maksamattomia sitoumuksia todennäköisesti Eurooppa velkaantuu velkaantumistaan, eikä tässä kyllä parannusta ole myöskään virhetasoissa näkyvillä. No, se oli aiemmin vähän alle 5 prosenttia ja edelleen vähän alle 5 prosenttia tämä kokonaisvirhetaso kaikkein haavoittuvimpia aloja ovat juuri aluepolitiikka, kohesiopolitiikka ja maaseudun kehittäminen. Nämä ovat tärkeitä alueita, alueita joilla köyhät maat Euroopassa ovat erityisen haavoittuvaisia ja kiinnostuneita näistä alueista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Ali. Vice puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, presidentti Salvera, Salvia. Haluan onnitella tuomioistuinta tästä eri, erinomaisesta vuosikertomuksesta. On, on selvää, että, että, että myöskin EU-budjetti sitten käytetään huolellisesti ja tiukasti. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on <clears throat> huomannut paljon virheitä komission rahan käytössä. Se on huolestuttavaa, mutta tärkeää myöskin huomata me tietysti yhtä mieltä tuomioistuimen havaintojen kanssa täytyy todeta, että nämä äh, että, äh, että, että tässä voidaan olla eri mieltä sekä makroekonomisista että monista muistakin seikoista jäsenmaiden edustuksen äh, Eurostatin ja muiden toimijoiden yhteistyöryhmä olisi erittäin tarve. Kansainväliset eh, eh, järjestöt joutuvat hankkimaan tietoa eh, esimerkiksi Maailmanpankki, valuuttarahasto ja Eurostat varmaankin sitten olisivat kykeneviä vertailemaan näiden rahalähteiden käyttöä. Tämä myönteistäkin kuitenkin löytyy. Komissio tunnustaa näiden suoritusten myönteisyyden ja aikoo niitä noudattaa ja todeta, että, että, että tilintarkastuksen pitäisi sitten pelkästään painottua siihen, että onko, ovatko nämä velvoitteet täytetty ja yhteistyössä sitten paikallisten ja alueellisten viranomaisten kanssa suunnitella ohjelmat niin, että varainkäyttö on asianmukaista. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Stas, minuutti voorzitter geachte eh, leden van de rekenkamer mevrouw de commissaris puhemies arvoisa komission jäsen arvoisa tilintarkastustuomioistuimen presidentti hyvät naiset ja herrat eh, tuskallista tässä nyt on se, ja ydinongelma on se, että 80 prosenttia virheistä tapahtuu jäsenvaltioissa, ja jäsenvaltiot eivät kanna vastuutaan. Kaldera sanoi tämän hyvin selvästi. Useimmissa tapauksissa jäsenvaltiot tietävät virheistä, mutta eivät lähde toimimaan. Ja jäsenvaltioissa jopa esimerkiksi ympäristö, kalastus, maatalousalalla virhetaso on hyvin korkea. 6,7 prosenttia olisi voinut olla 2 prosenttia prosenttia, energia, kuljetus nyt 6,9 prosenttia, jäsenvaltioiden mukaan 3,9. Samoin sitten sosiaali- ja työllisyyskysymykset. Tässäkin on ero. Jäsenvaltioiden täytyy toimia, niiden täytyy tehdä toimintasuunnitelma ja komission rouva Georgievan johdolla täytyy sitten saada kansalliset selvitykset ministeriöiltä ja liittovaltioissa – tämä selitys täytyy saada niiden eri liitto-osavaltioiden pääministereiltä tai valtiovarainministereiltä, jotka, joiden on osoitettava, että valvonta on toiminut. Ja jos valvonta ei ole toiminut, niin sitten ministeri itse on poliittisesti vastuussa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Valli, minuutti. Kiitos puhemies. Minä haluaisin tarkastella tuomioistuimen huomioon, jotka liittyy rakennetoimiin. Totta kai tämä on uutta, se on ymmärrettävä, mutta mikä on lisäarvo, jonka EU voi, on antanut viime vuosina, kun ajatellaan komission suuntaviivoja ja sitten valtion toimijoita, jotka tarjoavat hankkeita, mutta jäsenmaat eivät pysty takaamaan kuitenkin rahoitustoimia riittävästi. Siinä yksi käyttää näitä varoja, pitäisi noudata sääntöjä. Viime kädessä ei kuitenkaan ole pystytty tuloksia arvioimaan riittävästi. Kun ajatellaan, kuinka paljon miljardia on kuitenkin pantu veronmaksajien taskusta kuitenkin vähin tuloksiin, niin, niin ja tästä puhuttiin myös verokierron näkökulmasta. Ehkä olisi hyvä miettiä myös, että onko tämä ylipäätään hyödyllistä. Tästä on jopa vahinkoa, koska raha kiertää monta kertaa ennen kuin se pääsee jäsenvaltioihin. Siksi minä kysyisin, miten voi väittää, välttää tämä näkemästä todellista tilannetta, kun ajatellaan kansalaisia, jotka haluaisivat, että heidän etujaan voitaisiin ajaa politiikalla. Eli kuitenkaan tässä viedä varoja muilta. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi herra Vininski. Kiitos. Minä kyllä ihmettelen, ähm, Mm, miksi täällä jotkut eivät punastu häpeästä, kun yhtäältä tukevat Junckeria, joka on luonut veroparatiisin maahansa, ja toisaalta samalla ää, polkevat kansalaisten oikeuksia, veromaksajien oikeuksia. Täällä keskustellaan nyt seitsemästä miljardista eurosta, jotka tilintarkastustuomioistuin kiitettävästi on löytänyt. Eli neljä prosenttia EU-varoista, niitä ei käytetä sääntöjen mukaisesti. Ja minä kyllä kysyn, että kuka kantaa vastuun? Äh, nekö, jotka istuvat tuolla baarissa, eivätkä täällä salissa, nekö noista seitsemästä miljardista ovat vastuussa vai kuka on valmis kantamaan vastuun? 120 miljoonaa ihmistä, lähes neljännes Euroopan unionin kansalaisista eläköyhyydessä Ei voi olla niin, että veromaksajien rahoja käytetään tällä tavoin. Eli johtopäätös tästä on se, että tuet on palautettava kansalliselle tasolle. Kukaan muu kuin jäsenvaltiot itse ei tiedä, miten rahat tulee jäsenvaltioissa käyttää ja miten niitä tulee valvoa. Kiitos. Merci, Kiitoksia. Hyvää iltaa. Muuten yritetään pitää kiinni puheen, josta sen sarvamaa. Puolitoista minuuttia. Uh, thank you, Madam Chair. First... Kiitos. Uh, haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja onnitella uh, heitä siitä. 2013 uh, vuosikertomus on monipuolisempi ja keskustelua herättävämpi kuin konsan aikaisemmin. Virhausta oli 4,7 prosenttia ja, ja oikeastaan sitten esimerkiksi neuvoston puolella 6,3, 6,7, se on aivan liikaa, liikaa, aivan liikaa. Ajatellaan vaikka näitä luotettavuutta, tämä on ihan liikaa. 2,8 äh, äh, prosenttia on komission osuus muka, äh, mutta ei suinkaan. Mutta katsotaan lähemmin näitä lukuja, niin se onkin alistettavat 6,9 prosenttia. Yksi tämän kertomuksen merkittävistä havainnoista on se, että useimmissa tapauksissa kansallisella veronnomaisilla oli riittävästi tietoa heti alusta alkaen. Arvoisa puhemies, meidän täytyy korjata tämä asia. Tämä auditointiketjun pitää olla ehjä aina ohjelmointitasolle asti, tätä ohjelma, ohjelman tasolle asti. Tämän saavuttamiseksi me tarvitsemme täydellistä avoimuutta jo olemassa olevasta tiedon suhteen ja sääntöjen yksinkertaistamista Kiitoksia. Kiitoksia. Puheaika meni ohi. herra Liberatski seuraavaksi kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. President Cal- Kiitos puhemies, arvoisa presidentti Caldera, kollegat. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ensimmäinen kerta yli puolelle kollegoista ja tälle parlamentille, kun tilintarkastustuomioistuinta kuullaan. Ja nyt meidän täytyy välittää hyvin selkeät viestit. Meidän on otettava oppia. Äh, jotkut äh, puhuvat äh, nyt tilintarkastustuomioistuimessa siitä, että parannusta on saatava. Sitä tarvitaan välttämättä. Tämä on hyvin, hyvin vakavaa työtä, eikä sitä, että yritetään repiä otsikoita sieltä sun täältä. Virhetaso ei Äh, ole pääasia. Tässä tietenkin EU-rahaa voidaan kyllä käyttää täysin sääntöjen mukaisesti, mutta nämä rahat täytyy käyttää paitsi sääntöjen mukaan myös tuloksellisesti pyrkien yhteisiin tavoitteisiin, jotka ovat niin kovin tärkeitä. Komission jäsen Georgieva, äh, teidän ja muiden komission jäsenten on saatava ne välineet, että että EU-ohjelmista saadaan aikaan todellista tulosta. Hallitukset ja alueviranomaiset ovat kumppaneitamme tässä ja heidän on varmistettava, että joka ikinen eurosentti käytetään tavoitteellisesti ja tuloksellisesti. On käytävä keskustelua siitä, mitä tuloksellisuus on eri aloilla, kun ajatellaan äh, toimielinten välistä äh, työryhmää tuloksellisuudesta. Siinä on oltava niin komissiosta kuin parlamentistakin äh, toimijoita niin, että voidaan kattaa kaikki tärkeät politiikan alat ja keskustella ohjelmointikauden tuloksellisuudesta. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Vistisen. Minuutti. Det er jo desværre efterhånden ingen nyhed længere, at EU valitettavasti enää ei ole asia niin, että tuomio, tilintarkastustuomio eh, istunnon jäsenet voisi hyväksyä näitä eh, tilejä, koska on liikaa eh, virheitä. Tämä ei ole enää mikään uutinen. Nyt on sikäli tilanne parempi, mutta haluan puhua vakavammasta asiasta. <clears throat> Meillä, jos haluamme EU-lisäarvoa siihen, missä, miten ja missä rahaa käytetään. Äh, meillä on valtava äh, budjetti ja näin emme miellä, että sitä rahaa sen paremmin pitäisi äh, voida kansallisella tasolla käyttää. Ja toinen seikka on se, että me olemme luvanneet enemmän rahaa käyttää kuin mitä budjetissa on Tämä on tällainen tikittävä aikapommi Euroopan, Euroopan unionin budjetissa, jolla me tähän alas suhtautua vakavammin. Meitä kohtaavat hyvin suuret vaikeudet ennen pitkää. Toivottavasti kollegat otatte tämän asian vakavasti. Arnott. Kiitoksia herra Arnott. Minuutti. 60 sekuntia ei riitä, että voi antaa oikeudelle kertomukselle, kuinka paljon 7 miljardia on väärin käytetty ja mennyt päin prinkkallaan. Kun ajatellaan pk-yrityksiä, tiloja, jotka työn, työntekijöitä, jotka ovat menetäneet myös huono hallinnointi ja petokset osoittavat, että järjestelmä on ytimiä myöten mätäämä. Ja jokaiset virheet jäsenvaltioissa ovat myös järjestelmän virheitä. Ja jopa hankkeissa, joita hallinnoi komissio, edelleen on 3,7 prosentin virhetaso. Viime vuonna komissio vain viisi veisasi näistä, 21 prosenttia tilintarkastajien suosituksista vain 79 prosenttia täytäntöön pantiin täysimittaisesti tai ainakin osin. Jos yksityinen yritys viis veistää tilintarkastajien huomioista, niin joutuvat vankilaan. Ni, niin hekin joutuisivat, jos antaisivat kirjanpito, joka on täynnä virheitä vuosi toisensa perään. Merci, la parole... Kiitos. Herra Alio, minuutti. Rouva puhemies, hyvät kollegat, haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta selkeästä kertomuksesta. Euroopan unionin rahoitushallinto ei ole koskaan ollut vielä tyydyttävää. Me käytämme talousarviosta rahoja, mutta kaikkein tärkeimpänä huolena on, vain käyttää varoja, varojen käyttämisen vuoksi ilman, että katsotaan mihin se johtaa, mitä tuloksia sillä saadaan, niin ikään voidaan miettiä, mitä menoja on käytetty sääntöjä loukaten. Tilintarkastuomioistuin on osoittanut virheitä tässäkin ja usein on kyse petoksistakin tavalla tai toisella, varsinkin julkisissa hankinnoissa. Ja tämä osoittaa myös korruptio-ongelma jossakin hankkeissa, myös Euroopan mittakaavassa. Ja tämän päälle vielä rahoitussitoumukset, jotka ovat vielä käyttämättä yli 300 miljardia, ja siksi yhä vähemmän kansalaiset ymmärtävät tätä järjestelmää siis. Siksi tämä on hyvin sokerava, että komissio haluaa loukata suverenia valtioita, kun itsekään ei pysty noudattamaan näitä määräyksiä. Herra Deutsch, minuuttia 30 sekuntia. Eh. Kiitos, puhemies Arvoisa rouva Georgieva, arvoisa presidentti, hyvät naiset ja herrat, aivan ensin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta vuosikertomuksestaan. En itse asiassa ole kollegojen kanssa täysin samaa mieltä heidän kommenteistaan. Mielestäni tämä on erittäin hyvä vuosikertomus. Ehm, muistuttaisin ehm, kahdesta kaikkein tärkeimmästä tiedosta, jotka Kalderalta kuulimme. Vuonna 2013 Euroopan unionin talousarvio sisälsi 148 miljardia euroa ehm, maksuja, 4,7 prosenttia oli virhetaso. Ja tämä merkitsi noin 7 miljardia euroa Nämä ovat nämä avaintiedot, mm, joiden pohjalta meillä on paljon tehtävää. On kuitenkin toinen merkittävä ongelma, josta emme useinkaan keskustele, nimittäin se, että tämä 7 miljardia euroa, virhetaso siis, sitä voitaisiin verrata neljä kertaa suurempaan summaan 25-30 miljardia euroa maksuja, joita komissio ei ole toteuttanut siitä huolimatta kohesio- ja aluealalla siitä huolimatta, että ohjelmat on hoidettu aivan oikein. Kiitoksia. Herra Vaughan seuraavaksi minuutti 30. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä. Useimmat kollegat varmasti ovat iloisia siitä, että tuomioistuin jälleen kerran on todennut, että kun on tuloja ja sitoumuksia, ne ovat olleet asiallisia. Totta kai paljon vielä on parantamisen varaa maksumääräroissa. 4,7 prosenttia on virhetaso ja se oli ihan korkea. Korostaisin muiden lailla sitä, että nyt on kyse virheistä, ei petoksista. Niin ikään me tiedämme, että useimmat virheistä tehdään jäsenvaltiossa. Ja tämä näkyy luvuistakin, että kun ajan virhetasoa yhteishallinnoidussa hankkeessa, niin niissä se on paljon korkeampi kuin pelkästään komission hallinnoimista. Eli tässä on paljon työsarkaa vielä jäsenvaltioissa, varsinkin niissä jäsenvaltioissa, jotka vuosi toisensa perään ovat olleet ongelmallisia. Olisi kiva kuulla uuden komission jäseneltä ajatuksia, miten jäsenvaltiot voisivat alentaa virhetasoaan. Haluaisin kommentteja myös ilmiantajia. Hyvä kollega, tässä kello ei toiminut. Nyt voi sittenkin jo päätellä. Totesin, että kelloa käynnistetty, että meni jo puheaika umpeen. Kiitos. Okay, thank you, chair. Kiitos puhemies. Sitten herra Ashworth, minuutti. President. Puhemies, minusta tämä negatiivinen uutinen oli aika ikävä luettava lehdistä, mutta sitä vastaan tilintarkastajien kertomus on hyvin myönteistä luettavaa. He ovat nyt sitten jo toistamiseen tai monetta kertaa nyt päättäneet tarttua virheisiin jatkossa. Ja, ja tämä on osoittaa kulttuurin toimintojen muutosta. Me tarvitsemme aivan saman. Me olemme tänne kansanvalitsema eh, parlamentti. Me itse asiassa päätämme veronmaksajien rahojen käytöstä, vaikka me olemme hyvin kiinnostuneita kokonaisbudjetista, mutta kuitenkaan meillä ei ole mitään keinoja eh, eikä valtaa valvoa sitten, miten se raha lopulta käytetään, eikä meillä ole myöskään mekanismeja mitata sitten, saammeko rahallemme vasten, että <clears throat> Vasta sitten, kun me nämä, tämän vallan saamme, voimme myöskin toimita kulttuuria muuttaa ja lähteä sitten äh, tavoittamaan myönteistä tarkastelua, tarkastelua Seuraavaksi edustaja Dinolfi, minuutti. Haluaisin kiittää tuomioistuimen presidenttiä alustuspuheenvuorosta. Vuosikertomuksesta pistää silmään virhe, taso, joka 2009 vuodesta tähän päivään mennessä on jatkuvasti kasvamaan päin. Se osoittaa, että on ongelma koko järjestelmässä, kun ajatellaan sen arvo 30 miljardia euroa. En pidä hyväksyttävänä, että on näin merkittäviä virheitä myös Euroopan hallintopuolella. Eläkkeet, palkat, korvaukset ja kiinteistömenot, eivät saisi johtaa näin suuriin virhemääriin. Kun ajatellaan talouskriisiäkin ja siinä vaaditaan tiukkuutta Euroopan kansalaisilta, niin meillä on velvollisuuden valvoa hyvin tarkkaan jokaista menoa, jokaista hankintaa ja vähentää myös mahdollisimman pitkälle uusien kiinteistön rakentamista. Toivottavasti siis, että minun ryhmäni toivoisi, että uusi puheenjohtaja Juncker, joka on niin tarkkaan miettinyt veronkiertoa ja vero optimointia Luxemburgissa olisi yhtä tarkkavainen myös, kun hän kuuntelee tuomioistuimen suosituksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Buonanno, minuutti. Kiitos puhemies. Aloitan toivottavasti terveyksi Piemonten kaupunginjohtaja Chirion kutsumana. He ovat kaupunginjohtajia, jotka ovat se alkupiste demokratian rakentamisessa – ja myös silloin, kun tulee ongelmia. Kiitos, että ovat paikan päällä. He ovat kaikkein parhaimpia instituution edustajia Italiasta. Minulla on nyt vain minuutin aikaa, niin minä haluaisin korostaa yhtä asiaa. Minun kokemukseni edustajana on ollut liittynyt antimafiatoimintaan. Minulla on ollut mahdollisuus myös tavata myös antimafian syyttäjä Vietro Grasso, josta on sitten tullut senaatin puhemies. Ja hän on kertonut, että mafia ei ole niin kuin ajateltiin ehkä aikaisemmin jossain kummiset elokuvissa, jossain Sisiliassa tai Etelä-Etelässä ylipäätään, vaan menevät sinne, missä rahaa on, missä on mielenkiintoa. Ja siksi kun ajatellaan 7 miljardia, joista kertoo vuosikertomuskin, että mafia on sielläkin, Luxemburgissakin se on. Mafia on joka puolella ja kaikkiin ikävään osallistuu Euroopassa. Missä on ikäviä asioita, niin siellä on mafiakin ja siksi Eurooppa on Puheaikana meni umpeen, hyvä herra. Ja nyt rouva Schmidt, puolitoista minuuttia. 2013 kertomuksessa kuulemme, että kokonaisvirhetaso on 4,7 prosenttia, joka itse asiassa ilman korjauksia olisi ollut jopa 6,3 prosenttia. Todennäköinen, to, niin, tämä virhe prosentti on laskenut 0,1 prosentilla, mutta kyllä tämä silti tarkoittaa sitä, että 6,3 prosenttia menoista käytetään väärin. Yksi heikkous on kehitysrahasto ja tintarustuomioistuin totesi, että valvonta pettää. No ajatellaan ennakko tarkastuksia, niiden on tarkoitus jo ennalta estää säännön vastaisia maksuja tai tehdä viime hetken korjauksia. Kaikki kuitenkin tiedämme, että tilanne ei voi jatkaa ennallaan. Meidän on vahvistettava valvontamekanismeja ja käytettävä niitä oikein. Tämä on 20. vuosikertomus ja kyllähän pelottavaa ja järkyttävää on se, että 20 vuoden valvonnan jälkeenkään ja 20 vuoden jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin on tukea jäsenvaltioille antanut, asioita ei ole saatu korjattua. Eli virhetaso on edelleen aivan liian korkea. Tämä kyllä todella vahingoittaa meitä. Kun ajatellaan, kuinka huolellisia olemme, omien rahojemme suhteen, niin yhtä huolellisia pitäisi olla EU-rahojen suhteen. Kiitos. Kiitos, herra Geier. Puolitoista minuuttia. Danke, Frau Präsidentin. Kiitoksia, äh, rouva puhe, puhemies. Hyvät kollegat, minäkin yhdyn niihin kiitoksia, joita tuomiston on saanut tästä raportoinnista, mutta <clears throat> tämä äh, olet huomanneet, että tämä virhetaso on hiukan laskenut tänä vuonna, se on ilahduttavaa, mutta mutta, eh, mutta tietysti jos ajatellaan, jos katsotaan vain pelkästään viisi, viime vuotta tämän referenssipisteen, se on mielestä väärin. Täytyy ajatella, että, että nämä ohjelma, ohjelma eh, eh, kauden rahoitus on hyvinkin vaihtelevaa. Joskus maksetaan vähemmän, joskus sitten taas enemmän ja näin itse asiassa meidän pitäisi katsoa äh, tilannetta niin kuin seitsemän vuoden jänteellä koko <clears throat> jos äh, tiedetään esimerkiksi 2006 vuotta, silloinkin se oli 7,3 prosenttia, eli äh, todellisuussa 2007-2014 on kolmanneksen alhaisempi 2,4 prosentilla. Se on ihan se, se, mitä siitä sitten voidaan vetää johtopäätöksiä, miten voimme tehdä sitten vielä tämän prosentin laskemiseksi on tärkeää tietysti aina saada sitten alku, alkuperäiset asiakirjat aina selvitäksemme ja katsoa sitten myöskin, että jäsenmaat saavat sitten riittävästi tietoa ja voidakseen suorittaa maksatukset oikein, maksatukset oikein virhe ja virheitä. Kiitoksia herra Sulik. Minuutti. Kiitoksia puhemies Euroopan tilintarkastustuomioistuin on jälleen kerran huomannut, että virheet ovat tapahtunut miljardien, miljardien arvosta. Joka vuosi tapahtuu virheitä ja mitä ei ole tehty kuitenkaan. Nämä virheet liittyvät menojen käyttöön ja sääntöjen kiertämiseen. Me tarkkaan tiedetä, tiedä, mihin varat menevät. Ei riitä pelkästään, että varoja käytetään, vaan täytyy myös sääntöjä noudattaa. Mutta vasta sitten Euroopalta miettimään, onko tässä mitä järkeä. Se on väärin. Tähän perustuu koko Eurooppaa. Veromaksilta kerätään rahoja ja sitten niitä jaetaan eteenpäin. Ei tästä pitäisi olla kyse. Meidän ei pitäisi toimia ikään kuin olisimme joulupukkeja. Meidän pitäisi leikata menoja. Yhteinen maatalouspolitiikka on perintöä viime vuosisadalta. Sitten täytyy lopettaa. 50 miljardia menee siihen. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi minuutin jälkeen edustaja Jerehovski. Kiitos. Rova puhemies, arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat. Minä haluaisin esittää huomioita liittyen tähän tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen. On surullinen tosi asia, ja hyvin selväksi hän se tulee, tämä surullinen tosi asia tuosta vuosikertomuksesta, että Euroopan unioni kärsii huonon taloushallinnon syndroomasta. Tämä asia on korjattava nyt uudella kaudella. Näistä ongelmista on kerta kaikkiaan päästävä eroon. Mielestäni tässä on yksi avainkysymys, nimittäin Nimittäin se, että painopistealueita ei ole kyllin selvästi määritelty. Kun eurooppalaista rahaa käytetään, on varmistettava, että rahat käytetään säännön mukaisesti. Ää, mutta tähän ei ehkä kylliksi ole kiinnitetty huomiota. Ää, jätämme täysin huomiota sen, saavuttavatko rahoitetut hankkeet tavoitteen, ne tavoitteet, joita on asetettu. Ja sisäinen valvonta on myös riittämättömän tehokasta ja epäjohdonmukaisuus heijastuu kaikkialle. kaikkialle. Myös jäsenvaltiot ovat vastuussa. Jotkut eivät vain jaksa kerta kaikkiaan viitsi valvoa, toiset suorastaan toimittavat vääriä tietoja. No kiitos. Kiitos, rouva Kinitsi. Minuutti. Kiitos puhemies, kiitos komission jäsen, kiitos presidentti Silva de Caldeira perusteellisesta kertomuksesta, mutta tälleen kerran on kuultu, että tuomioistuin on ottanut esille samat ongelmat, virhetaso muun muassa parlamentissakin 2013 4,7 prosenttia ja ennen kaikkea aloilla, joissa menoista vastuu on ennen kaikkea jäsenvaltioilla – Toisin sanoen ehdottomasti on välttämätöntä miettiä tarkkaan kaikkia syitä virhetason taustalla, jotta ymmärrettäisiin, mitä, miksi rahoitusoikeudet eivät ole riittävästi toimineet ja ehkä pitäisi jotenkin rationalisoida menokäytänteitä ja kuten tilintarkastustoimiston on esittänyt, mutta siellä on pari muutakin näkökohtia, joka liittyy menojen tehoon ja siihen, mitä eroja on sitoumuksissa ja maksumäärärahoissa, koska paljon tällä vaikutuksia myös tuleviin toimiin myös pidemmällä kaudella. Komission jäsen Georgiovan laida olen tarpeella sitä, että komissio puuttuisi nopeasti ja päättäväisesti, niin että se olisi tärkeällä siellä. Kiitoksia kollega. Kiitos. Rouva Sulinia en näe, vai olenko väärässä? Ei ole paikalla, eli sitten herra Van de Kamp. Teillä on puolitoista minuuttia, herra. Mikrofoni, olkaa hyvä. Ja, No toimiiko? Hyvä. Kiitän eh, tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä ja komission eh, jäsentä heidän puheenvuoroistaan, että varmaankaan hämmästy, kun eh, tässä heijastelen Rova Kreslen kriittistä äänen sävyä. Saadaanko tulevina vuosina jotain muutosta? Se on varmaan tässä nyt se keskeinen kysymys kun ajatellaan, että kokonaisvirhetaso laskee 4,8-4,7 prosenttiin, niin kaikella kunnioituksella kyllä tämä varmaan on aika riittämätön lasku Euroopan kansalaisten miel mielestä. Ei varmaankaan mene perille, että tässä olisi mitään kovin ihmeellistä. 7 miljardia euroa menee hukkaan. Enkä taatusti ole samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka sanovat, että nämä rahat ovat menneet mafialle mutta näillä rahoilla saataisiin parannettua jo hyvin merkittävällä tavalla esimerkiksi infrastruktuuripuutteita, joita on. Ja nyt kysynkin, että mitä teemme tulevina vuosina, mitä teemme lähivuosina. Jäsenvaltioiden rooli on tässä kyllä huomattavasti merkittävämpi kuin mitä ehkä olemme ymmärtäneet. Kuulemisissahan pyysimme näitä kansallisia äh, hallintoselvityksiä. Jäsenvaltioilla on äh, äh, suurempi vastuu eurooppalaisen rahan käytöstä kuin mitä me täällä Brysselissä ymmärrämmekään. Nyt halutaan yksinkertaistaa sääntöjä niin hakuprosesseja kuin laskentaprosessejakin. Kaikkea voi yksinkertaistaa. Kiitoksia. Teille on sininen kortti tullut. Hyväksyttekö sen? Herra Gajera. 30 sekuntia. Mikro, s'il vous plaît. Mikrofoni, olkaa hyvä, herra Geier. Okay. Lieber Herr Kollege von der Kamp, ich kenne Sie ja als einen seriösen Kollegen, deswegen... Minä pyysin puheenvuoroa, koska teillä olette irheisä. Totesitte, että 7 miljardia on jossain pois ei, mutta ei kuitenkaan tämä ole mikään sellainen summa, joka olisi ylipäätään pitänyt maksaakaan. Voitteko korjata? Herra Kamp, 30 sekuntia. Kiitän kollegaa tästä kysymyksestä. Tässä todella hän vielä selvensi minunkin kantaani. Niin tämä seitsemän miljardia, kollegan aivan oikeassa, ei ole kadonnut, hävinnyt mihinkään, vaan käytetty väärin. Kiitos. Merci. Kiitos. Ja nyt seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Rova Andersson ensinnä. Thank you. Kiitos. Minäkin toteaisin sen verran, että kiittäisin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Usein sitä ei arvoteta riittävästi sitä, mitä teette. Täällä pitäisi kyllä enemmän olla väkeäkin, mitä täällä nyt on. Vaikka olen samaa mieltä ryhmän kollegojen kanssa, että suorituslähtöön ja lähestymistapa on tärkeää, niin ei pidä kuitenkaan unohtaa tärkeintä kysymystä, eli käyttöastetta. Se on erittäin tärkeää varojen käytössä. Yritän kuningaskunnassa olemme alle EUn keskitason käyttöasteessa. Se on tärkeää. Jos ajatellaan kaiken kaikkiaan tätä, niin nuorisotakurahat, tulva-apu, työttömien auttaminen, niin, niin käytännössä varoja voitaisiin paljon paremmin käyttää hyväksi, kuten myös niitä varoja, jotka nyt ovat kertomuksessa syynin alla. Vastatakseni kollegalle siellä, niin ei pidä yhtään paikkaansa, että EU-rahat menevät hukkaan. Siinä saadaan varo, vastinetta varoille, jos ajatellaan että. Olen iloinen. Kiitos kollega. Herra Marias, minuutti teilläkin. Puhemies. Euroopan unionissa on kyllä tekopyhyyttä ihan äh, kylliksi. Äh, Troikka ja komissio äh, osoittelevat sormella milloin, mitä, milloin kutakin maata ja vaativat taloudellista sopeuttamista. Komissio komissaari itse ei omaakaan taloaan pesänsä ole saanut siivotuksi. Tämä taloudellista väärinkäytöstä näkyy jatkuvasti, kuten tilintarkastajien raportista näkyy. Kuka sitten ottaa lopulta vastuun näistä väärinkäytöksistä ja väärinkäytetyistä rahoista? Ajatellaan, että etelämaissakin on ö, miljoonia työttömiä väärin, hallinnollista horjuvuutta, asiattomia varankäyttökohtia, kohteita, näin poispäin. Sääntöjä on rikottu ja, ja jatkuvasti on virheitä valtavat määrät. Herra Soltes, minuutti. Um, uh, kiitos puhemies, kiitos puheenvuorosta. Minäkin haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen kertomuksesta. Mielestäni on hyvin tärkeää, että kyseinen toimielin analysoi Euroopan varojen käyttöä ja säännönmukaisuutta. Kyllä totta on, että näitä varoja voitaisiin käyttää paremmin, näinhän tilintarkastustuomioistuin on todennut. Meillä tulisi olla selkeämmät tavoitteet että Näin tähän tulokseen varmasti päästäisiin. Meidän tulisi keskittyä tavoitteellisuuteen ja tätähän komiss- tähän komissionkin tulisi keskittyä. Tulisi myös tarkastella liian monimutkaisia sääntöjä, jotka luovat esteitä, eivätkä salli tehokasta ää, rahan käyttöä. Jotkut säännöt ovat hyviä, mutta jotkut voivat kääntyä itseään vastaan. Herra Etheridge, minuutti. Kiitos. Minä olen rekivaliokunnassa ja olemme käyneet läpi joitakin eroavuuksia, joita on tullut esille. Minä tunnustan toki sen, että ei välttämättä ole sen syngemmästä kyse tai virheistä, joita on tehty. On nyt tärkeää löytää keino sille, että järjestelmä antaisi mahdollisuuksia selvemmälle ymmärrykselle siitä, että ihmiset olisivat niin hämmentyneitä kun valtaenemmistö virheistä on tehty hyvässä uskossa, mutta on veronmaksajan rahoista kuitenkin kyse. Jos luomme järjestelmä, jossa kukaan ei oikein ymmärrä, mistä on kyse, niin on mahdollisuus myös petoksille ja isossa mittakaavassa. Totta kai raha on tiukalla joka maassa ja kaikki haluaa käyttää varoja järkevästi, niin tässä on ehkä vielä parantamisen varaa, että rahat menevät oikeaan osoitteeseen ja käytetään oikein eikä tapahdu virheitä. Merci, la parole. Kiitos. Rova Morvai, minuutti. Köszönöm szépen. Biztos asszony a felszólalásában szó... Puhemies, komissaari, sanoitte puheessaan, että kansalaiset odottavat meitä, siis komissiolta, e, osoittamaan huolellisuutta rahojen käytössä, heidän varojensa käytössä? Mikä on heidän, teidän henkilökohtainen kantanne? Jos, jos kansalaiset tätä uskovat enää sen jälkeen, kun teidän komissiossanne on herra Junckerin kaltainen mies johdossa, jonka, joka on solminut erillisiä sopimuksia valtiovarainministerinä ollessaan moni kansallisten yritysten kanssa niin, että he voivat voivat sitten välttää kaiken veronmaksun tässä maassa. Se on vienyt valtavan määrän rahaa kanssa, kansalaisten taskusta, erityisesti pienen ja keskisuuren sektorin kontolle on jäänyt sitten verojen maksua. Millä tavalla katsotte voivan tätä hoitaa? Eikö hänen mielestänne pitäisi sitten erota? Kiitos, hyvä kollega. Herra Kaputto. Kiitos puhemies. Vuosikertomuksessaan 2013 osalta Tintratoimiston on varoittanut siitä, että talousarvio kysymyksissä on liikaa menojen määrään keskitytty. Siinä otetaan esille, että 2013 asti on vain menojen määriä tarkasteltu ja toiseksi myös sääntöjen mukaisuutta. Rajallisesti ottaen vain ja niiden vaikutusta tuskin ollenkaan. Totta puheen, jos ajatellaan virhetasoa, meidän joka on, niin se on liikaa, nämäkin miljardit. Komission jäsen Georgiavia on hyvin todennut ja vakuuttanut meille, että tässä tarvitaan vielä parantamista ja laatua myös tarkastella menoissa ja nimenomaan suoritusperusteista kulttuuria luoda. Tässä on viitattu myös virkavaltaisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Kaksi puolta samassa kolikossa. Ja minä toivon, että komissio todellakin huomioi tilintarkastuomistumen suosituksia lyhtyy sanoista tekoihin, että saadaan uusi kausi varojen käytössä Euroopassa. Näin päätämme herra Obermaiden kanssa puheenvuorot ilman puhujalistaa. Kiitos rouva puhemies. Joka vuosi sama juttu saamme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen. Kiitän tästä, koska se on kyllä meille erittäin hyvä materiaali ja Mielestäni kuitenkin on aika järkyttävää, kun olen jo viiden vuoden ajan seurannut näitä kertomuksia, että tilintarkastustuomioistuimen erittäin hyvät ehdotukset jätetään yleensä huomiotta. Näitä suosituksia ei toteuteta. Kyse ei ole yksinomaan muodollisista kriteereistä, vaan myös toteuttamisesta kun ajatellaan Eh, <laughs> sitä, niin tuloksellisuushan täällä ei todellakaan eh, ole juurikaan kiinnostunut, kun ajatellaan ympäristön suojelua taikka eh, eläinten suojelua tai ympäristöehtoja, niin minun mielestäni unioni on kuin kömpelööljytankkeri, joka menee täyttä vauhtia eteenpäin, mutta ei pysty korjaamaan kurssiaan. Ja itse asiassa pahinta on se, että kapteeni komentosillalla ei halua kurssia edes korjata. Ja tämän päätteeksi vielä rouva Georgieva. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Haluaisin aloittaa esittämäni kiitokset kommenteille, joissa tuli rouva esittelijältä kolme tärkeää seikkaa. Ja kiitos muillekin, jotka esittivät toiveensa saada aikaan parempaa varanhoitoa, jotta saadaan tuloksia kansalaisillemme. Kolme seikkaa toteaisin. Ensinnäkin, mitä virhetaso oikein tarkoittaa? Eli tätä se tarkoittaa. Virheitä, jotkut huonosta hallinnoinnista johtuen – joskus vääriä kirjauksia. Pieni prosenttiosuus, 0,2 prosenttia tarkkaan ottaen, liittyy siihen, että varoja on varastettu. 0,2 prosenttia on sekin liikaa. Mutta ei pidä nyt kuitenkaan sekoittaa virheitä, jotka ovat aitoja, kirjanpidollisia virheitä, siihen, mikä on huonoa hallinnointia tai jopa petoksia. Eli pidetäänkö tämä nyt selkänä, mistä on kyse? Jos halutaan ongelma tarkkaa määritelmä, niin sitten pystymme sen ratkaisemaan vain. Toiseksi, mitä me sitten asialle teemme? Mitä tulee suurimpaan osaan virheitä, siis kyse on virheistä nimenomaan, niin jäsenvaltioiden kanssa me olemme päättäväisesti puuttuneet koulutukseen niiden parissa, jotka käyttävät ja hallinnoivat Euroopan varoja. Me olemme pitäneet tätä tehtävänä, johon on kiinnitettävä vielä enemmän huomiota. Nimittäin jos meillä on ihmisiä, jotka ymmärtävät sääntöjä ja niitä myös soveltavat, niin totta kai virhetaso laskee. Ja meillä on aika paljon näyttöä siitä, että kun on hyvin kohdennettuja koulutusohjelmia, niin virhetaso laskee todellakin. Jos ihmiset lähtevät, niin virtaso nousee. Eli inhimillinen puoli on tärkeää. Niin ikään annamme voimakkaita kannustimia uudella ohjelmakaudella. Myönteisiä kannustimia, 6 prosenttia varoista pannaan syrjään hyvän suorituskyvyn palkitsemiseksi ja kielteisiä kannustimia, tiukempiakin, kerätään varoja takaisinkin silloin, kun epäasianmukaisesti varoja on hallinnoitu. Me teemme jo aika paljon ja haluamme ehdottomasti tehdä vielä enemmän sääntöjen yksinkertaistamisessa. Meillä on tukikelpoisuussäännöt eri aloilla kautta linjan yhdenmukaistettu, mutta eilen tapasin kollegojani, jotka ovat tässä mukana ja keskustelimme, miten tätä voitaisiin viedä eteenpäin. Se on kyllä tärkeää, kuten tilintarkastustuomioistuin totesi. Kolmanneksi Otammeko vuosikertomuksen vakavasti? Kyllä. Tilintarkastustuomioistuin totesi meille 19 erityiskermotuksessaan viime vuodelta, että komissio on asianmukaisesti noudattanut tuomioistuimen suosituksia ja tuomioistuimen otanta on osoittanut suositusten osalta, että komissio on niitä täytäntöön pannut hyvässä varanhoidossa. Meidän täytyy tämäkin vuosikertomus ottaa ihan yhtä vakavasti varsinkin tässä muutoksessa siihen, että vielä tiukemmin noudatetaan sääntöjä mukana myös suoritus. Ensi vuonnakin varen täällä ja sitä seuraavanakin vuonna toivon todellakin, että on jotain tuloksia esitettävänä. Minä lupaan, että tuloksia on tulossa. Kiitos. Merci, madame. Kiitoksia rouva komission jäsen ja keskustelupäätöksi herra Silva Caldeira. Merci, <clears throat> madame la présidente. Kiitos puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin haluaisin kiittää sanoistanne ystävällisesti tilintarkastustuomioistuimelle meidän tekemästänne työstä. Varmasti ne, jotka ovat lukeneet kertomuksen, esittävät siis kiitoksen. Mm, haluaisin muutaman seikan ottaa erikseen esille, mitkä tässä keskustelussa ovat esille nousseet. Tuomioistuimelta tietenkään ei suoria vastauksia nyt tivattukaan, mutta kyllä tietenkin saimme jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä halutaan tehtävän. Meidän kertomuksissamme ja kertomuksessamme tälläkin kertaa toteamme suoraan ja selkeästi, että meidän on muutettava varojen käyttökulttuuria, et, et, että ne tulevat käytetyksi oikeaan tarkoitukseen, että ne mene hukkaan. Meidän täytyy järjestelmiä tehostaa. Me olemme kertomuksessamme osoittaneet, että että jäsenmailla on velvollisuus estää sellaiset investointit Euroopan unionin investoinnit, jotka ovat menossa vikaan. Tämä on tärkeintä. Jos haluatte jäsenmaiden ja komission tämän tehdä. Täytyy ennakoivasti pyrkiä toimimaan. Virheitä aina sattuu, erehtyminen on inhimillistä. Mutta kun niitä on ilmennyt, ne pitää korjata. Ja meidän vuosikertomuksessamme toteamme, että mitä oikeasti sitten tapahtuu, kun komissio jäsenmaat tekevät näitä oikaisuja ja korjauksia. Joissakin, joillakin sektoreilla, tämän, viime, viime vuonnakin, mitä, olimme, mitä otimme lähempään tarkasteluun, saatiin hyvinkin lasketuksi tämä virhetaso halutulle tasolle sääntöjä ei tarvitse muuttaa, ne on jo muutettu aiemminkin. Nyt täytyy katsoa, että säännöt pannaan sitten täytäntöön. Ja me turhaan vaadimme sääntöjen muutoksia, kun meillä säännöt oikein hyvät. Nyt jäsenmaiden tietenkin sitten pitää tehdä voitavansa. Sääntöjä toki voidaan yksinkertaistaa, asettaa selkeät tavoitteet ja päämäärät ja jaka, jaka, jakamalla ja suunnit, suunnit, suunnitella sellaisia eh, hankkeita, jotka ovat tulos suuntautuneita ja kestävällä pohjalla, mutta että niissä on sitten oikeat eh, kannustimet ja kannustimet eh, nimenomaan sitten niille, jotka hoitavat asian moitteetta. Rouva puhemies. Lopuksi Haluaisin vielä kerran todeta, tämä uusi tapa keskittyä hallinnointiin tuloslähtöisesti merkitsee sitä, että tämä on näkyvämpää myös kansalaisille, mutta se edellyttää, että se on myös johtotähtinä tulevaisuudessa. Se liittyy vauraaseen talouteen, joka luo työpaikkoja ja suojella Minä uskoisin, että me kaikki myös täällä katsomme samaan suuntaan. Tilintarkastusistuin, komissio ja jäsenvaltio keskittykööt siis tällaiseen kulttuuriin, joka tähtää tuloksiin, kun on kyse Euroopan unionin varoista. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitoksia. Keskustelu päättyy esityksestä mukaan kuulemme komission julkilausuman Pohjois-Iranin rauhanprosessista. Annetaanpa edellisen kollegan ottaa paikkansa. Kiitoksia Rova Georgieva.